Dear colleagues. Hyvät kollegat, olkaapa hyvä. Voisimmeko aloittaa? Mehän tiedämme, että tämä ei ole kaikista paras aikataulu, nyt kun meillä on puheenjohtaja Van Rompuy puhumassa, mutta tällainen aikataulu meillä on ja siitä täytyy pitää kiinni, joten me voimme mennä eteenpäin kohtaan kymmenen. Kyseessä on tiivimmän yhteistyön hyväksyminen avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla. Tässä on esittelijänä tai valmistelijana Evelyn Gebhardt. Parlamentti päätti lähteä arkaluontoisella alueella tiivistettyyn yhteistyöhön avio- ja asumusero. Tämä on siis ensimmäinen kerta, kun tällaista menettelyä on sovellettu. Niinpä me annamme nyt puheenvuoron esittelijälle Rova Gebhardtille ja sen jälkeen komission edustajalle, jos hän sieltä halutaan antaa tähän lisäpotkua vielä ja Rova Gebhardt, Ja, dankeschön, herr Kiitos puheenjohtaja. Ja hyvät kollegat, todellakin tämä on ihan uusi asia, että tällaista tiivistettä yhteistyötä hyödynnämme. Ja viimeiseltä edelliseltä kaudelta varmasti vielä muistatte, että en ollut suurikaan äh, ihailija, mitä tulee tähän menettelyyn, koska tämä on ennen ollut hallitusten välinen asia mutta kun sitten ensimmäinen lainsäätöhanke epäonnistui, niin näytti siltä, että yksimielisyyteen ei ollut mahdollista päästä neuvostossa ja kuitenkin kansalaisten kannalta tämä aiheutti paljon ongelmia ja siksi ajattelin, että kannattaa tähän ryhtyä. Tuolloin komissaari oli varsin pidättyväinen ja totesi, että no on katsottava, miten tämä asia hoituu. Ja siksi on hyvä, että Rova Reding uutena komissaarina päätti nyt käynnistää tämän menettelyn, jos uudet jäsenmaat esittäisivät tätä. Ja näin on nyt tosiaan sitten tapahtunutkin. Ja nyt maita on jo 14, ei pelkästään yhdeksän, ja vaikutelmani on, että luku saattaa vielä tästäkin kasvaa. Ja se on hyvä asia, eli ei puhuta ihan pienestä jäsenmaaryhmästä, vaan eh, jäsenmaita on useampia. Ja eh, osa suuristakin jäsenmaista on mukana, ja se on varsin hyvä asia. Viime viikolla täysistunto varsin laajalla enemmistöllä hyväksyi sen, että ryhdymme tiivimpään yhteistyöhön, ja tämäkin on hyvä asia, koska näin on mahdollista ajatella, että saadaan hyviä ratkaisuja aikaan. Tässä nyt on muuttunut se, että me emme ole päävaliokunta tässä asiassa enää, vaan asiat ovat hieman muuttuneet, kun parlamentin työjärjestystä muutettiin ja nyt siis juuri valiokunta laatii päämietinnön tästä asiasta. Viime kerralla yhteistyö oli hieman hankalaa siksi, että apulaisesittelijä oli varsin konservatiivinen, konservatiivinen, mutta viime viikolla tutustuin Juurin esitykseen ja nyt hyviä uutisia voin sanoa sikäli, että Ruotsiska on valmis yhteistyöhön kanssamme eikä näe asioita samalla tavalla suppeasta näkövinkkelistä kuin edeltäjänsä. Ja näin hyvä yhteistyö varmasti mahdollistuu. Ja kävimme läpi myöskin tärkeimpiä sisältöpuolen kysymyksiä, joista myöskin keskustelua on käytävä. Ja ja tämä asia on vielä varmistettava. Puhuimme siis keskenämme englantia ja se ei ole kummallekaan meistä edes paras vieraskieli, mutta silti toivon, että pystyn tässä hyvin eh, ja luotettavasti kertomaan siitä, eh, mitä mieltä olimme. Ensinnäkin, että tarvitaan eh, direktiiviä, joka on kansalaisystävällinen ja tämä on tärkeää asia. Sovimme myöskin siitä, että missään tapauksessa tällaista foorumishoppailua ei tulisi tapahtua, eli tarvitaan selkeät säännöt, joista kiinni pidetään, varsinkin sellaisissa tapauksissa, joissa toinen osapuoli haluaa erota, mutta toinen ei. Eli selkeän hierarkian tulee olla olemassa, ettei vahvemmalle osapuolelle anneta mahdollisuutta valita sitä oikeutta, jonka pohjalta eroaminen voi toteutua, koska nämä erolait ovat varsin erilaisia eri jäsenmaissa. Ja esimerkiksi huoltajuuskysymyksissä toimitaan siten, että eropäätöksen yhteydessä asia hoidetaan, mutta Ranskassa nämä ovat erillisiä menettelyjä. Ja on tärkeää, että molemmat osapuolet tietävät, mihin mukaan menevät Sovimme myöskin siitä ja katsoimme tärkeäksi sen, että silloin kun valinnan mahdollisuus on olemassa, esimerkiksi jos kumpikin osapuoli haluaa eroa, että eh, tiedotetusta valinnasta tulee olla kyse. Ja omassa ehdotuksessamme tämä seikka ei ole mukana ja tätä asiaa haluamme vielä lähemmin tarkastella. Ja tähän liittyen tulen tekemään myöskin tarkistusehdotuksia. Herra Tiska eh, ymmärtääkseni on tästä asiasta samaa mieltä. Haluaa myös tähän suuntaan edetä. Ja sitten itse totesin hänelle erään asian, jonka katson ongelmalliseksi, mutta tässä ehkä komissio tai neuvosto voi hieman auttaa. Eli miksi artiklassa kolme ja artiklassa neljä on menetelty niin kuin on tehty? Tämä nousi esiin jo edellisellä eh, vaalikaudella. Eli eh, minkä oikeuden mukaan menettely käynnistyy. Tässä sanotaan kohdassa D, että eh, sen tuomioistuimen menettely, jonka puolen on käännetty, Jos nyt oikein tämän tulkitsisin, tarkoittaisi ymmärtääkseni sitä, että eh, 87 jäsenmaassa oleva tuomioistuin, eh, mikä tahansa niistä tai mikä tahansa direktiivissä mainituista eh, tuomioistuimista voi olla sellainen, jonka puolen kääntää vaikka mitään yhteyksiä muutoin tähän maahan ei olisi. Ja pelkään, että tämä saattaisi nimenomaan johtaa foorumin soppailutilanteeseen. Ja kysyisin, miksi tällaisen sananmuotoon on päädytty komission eh, viimeisessä ehdotuksessa edellisellä kaudella. Tämä jo oli mukana ja jo tuolloin totesimme, että tämä vaikuttaa vaaralliselta että nyt se on putkahtanut tekstiin uudelleen mukaan. Ja näin myöskin artiklassa neljä, jossa sanotaan, että jos kaksi osapuolta ei löydä sopua, niin sitten tässäkin sanotaan kohdassa D, että tällöin sen maan tuomioistuin, jonka puolella on käännytty ilman muita edellytyksiä. Eli jos A, B tai C eivät toteudu. Ja tämän näkisin ongelmalliseksi nimenomaan oikeuspaikka shop kilpailua ajatellen. Ja meidän tulee mielestäni vielä katsoa, voidaanko tällainen esitys hyväksyä. Muutoin sitten katsoisin, että ensinnäkin olisi hy- pidän hyvänä sitä, että Ordre äh, Public on mukana artiklassa 9, niin kuin me alun perin esitimme yleinen järjestys siis. Eli osa niistä asioista, jotka nostettiin esiin parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä, nyt löytyy tästä ehdotuksesta. Eli voidaan kyllä todeta, että meidän panoksemme on huomioitu, vaikka kaikkea tietenkään ei. Eli voitaisiin ikään kuin ajatella, että tässä olisi nyt kyseessä toinen käsittely edellisen kauden täysistunnossahan saimme kantamme taakse varsin laajan enemmistön ja tämän parlamentin päätöksen tulen ottamaan pohjaksi niille ehdotukselle, ehdotuksille, joita esitän valiokuntamme lausuntoon. Ja jos teille käy, niin ehdottaisin tällaista menettelyä. Esittelijä totesi, että hän haluaisi edetä asiassa nopeasti. Itse totesin, että no, jos nyt live-valiokunnan jäsenet ovat asiasta samaa mieltä, niin minä myöskin mielellään haluaisin edetä asiassa nopeasti. Perusta käsittelyllähän on jo olemassa, jotta niin pian kuin mahdollista ratkaisu löytyy, sellainen, josta kansalaisille on hyötyä. Ja toivottavasti sitten äh, lisää maita tulee järjestelyyn mukaan. Ja ehkäpä jossain vaiheessa Ruotsin kaltaisille maille myöskin tulee mahdolliseksi osallistua, koska tässä on tarkoitus nimenomaan on vain vahvistaa kansalaisten oikeuksia. Eikä tässä suinkaan ole kyse siitä, että haluttaisiin muuttaa jollain lailla jäsenmaiden oikeuksia tai toimivaltuuksia. Ei näitä toimivaltuuksia meille ole sopimusten myötä myönnetty, vaan tässä vain halutaan helpottaa kansalaisten elämää valintatilanteissa, kun on mietittävä, minkä tuomioistuimen puoleen kääntyä tai mitä oikeutta soveltaa ettei ovia suljeta kansalaisten nenän edestä. Ja jos pari on mennyt vaikkapa naimisiin jonkin eurooppalaisen maan lainsäädännön mukaan, mutta nyt asuukin sitten kolmannessa maassa ja siellä eroaa, niin kysymys kuuluu, miten nämä tunnustamisasiat silloin toteutetaan. No tässä kaikki, mitä halusin tähän alkuun sanoa. Toivottavasti asiassa edetään niin nopeasti kuin mahdollista. Sihteeristöltä sain kuulla, että 27. 9. olisi mahdollista äänestää lausuntoluonnoksesta. Mielestäni tähän tulee pyrkiä, jotta saadaan aikaan hyvät, järkevät säännökset, sellaiset, jotka kuitenkin ovat riittävän avoimia kansalaisia ajatellen. Katson tässä Intveldin ja muiden varjoesittelyiden suuntaan. Me olemme tehneet hyvää yhteistyötä keskenämme ja tilanne on varsin ongelmallinen esimerkiksi maissa, joissa on homoseksuaalisia avioliittoja. Ja sitten taas, jos niitä ei on toisessa maassa tunnusteta, niin miten tällöin menetellään. Mutta lähestymistapa tässä ehdotuksessa mielestäni on varsin hyvä, mutta voimme yhdessä tarkastella, mitä kannattaa siinä ehkä vielä muuttaa. Kiitos. Gebhard. Kiitoksia, Rova Gebhardt. Nyt me saamme kuulla komission edustajaa. He ovat ilmeisesti paikalla. Täällä on ähm, herra Zalewski ja rouva Saastamoinen. Olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aivan aluksi kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että se on toiminut niin nopeasti ja tehokkaasti siinä, että se on antanut suostumuksensa tässä ensimmäisessä ehdotuksessa tiivistetyssä yhteistyössä. Tämä osoittaa, että komissio ja parlamentti olivat todellakin samoilla linjoilla ajatellessaan, että tämä hyvin erityislaatuinen tapaus vaikka vain osa jäsenvaltioista voi osoittaa tulevaa tietä ja tehdä yhteistyötä arkaluontoisessa avioasumuserokysymyksessä, niin me myös liitymme näihin toiveisiin, että tämä on todellakin avoin tiiviimpi yhteistyö, johon muut maat voivat liittyä ja niiden pitäisikin liittyä. Me olemme nähneet, että alkuperäisestä yhdeksästä on menty jo 14 valtioon ja tekstien hyväksyttiin täällä parlamentissa ja me toivomme, että todellakin muut maat liittyvät mukaan. Ja syy muille äh, liittyä mukaan olisi äh, korkealaatuinen, äh, korkean tason lainsäädäntöteksti, jota tarjoamme tässä Euroopan kansalaisille. Meidän ehdotuksessamme, asetusehdotuksessamme lähdimme siitä ehdotuksesta, josta neuvoteltiin neuvostossa ja parlamentissa jo viime kerralla. Nyt on aivan totta, että me yritämme heijastella niitä kommentteja, joita edellinen parlamentti teki tätä tekstiä ajatellen, ja olemme yrittäneet ottaa niitä mukaan tänne tekstiin. Aivan yleisesti ottaen pyrimme vahvistamaan oikeusvarmuutta ja ennustettavuutta tällä asetuksella ja se tarkoittaa sitä, että sovellettava lainsäädäntö ja yhdistävä tekijä olisi sellainen, että on läheinen yhteistyö avioliiton ja kyseisen lainsäädännön tai oikeuspaikan äh, välillä. Silloin kun äh, niin me mainitsemme yhteisen äh, kansallisuuden myös, ja kuten esittelijä mainitsi, me mainitsimme Lex Forin tässä. Aika harvoissa tapauksissa Lex Foria käytettäisiin artikla 4 mukaisesti koska se on aivan viimeisenä tässä, tässä ketjussa. Ja hyvin harvoin käytetään käytännössä. Toinen tavoite tässä asetuksessa olisi se, että lisätään joustavuutta ottamalla käyttöön rajoitettu osapuolien itsenäisyys. Eli osapuolet voivat valita lainsäädännön jo nyt, kun, jo siinä vaiheessa, kun ei olla avioerotilanteessa. On tällainen esisopimus olisi sellainen, että sitä käytetään kummankin osapuolen suostumuksella. Me olemme seuranneet myös näitä yhdistäviä tekijöitä ja neuvottelutuloksia ensimmäisestä ehdotuksesta. Siinä olivat nämä neljä kohtaa, jotka ovat mukana Lex Forin mukaan lukien. Lex Fori tarkoittaa tässä, minkä tuomioistuimen, mitä tuomioistuinta pitäisi käyttää. Ja meillä on myös harmonisoinut säännöt Bryssel 2 B A mukaisesti. Me yritämme saada oikeusvarmuutta niin, että valitsemalla tietyn oikeuskäytännön tai tietyn maan Eli sitten kun on päätetty, mikä tuomioistuin, niin sitten päätetään jatkokäsittely ja tämä vähentää sitä vaaraa, että mentäisiin liian kiireesti oikeuteen, niin kuin esittelijä mainitsi, että se kyseessä oleva puoliso olisi vahvempi tässä suhteessa. Eli tässä haluttiin estää se, että kiirehditään oikeuteen menoa. Sitten oikeuksien, oikeuskonflikti loppuviimeksi käytämme sitä oikeutta, joka valitaan objektiivisten tekijöiden mukaisesti niin, että, niin, että lainvalintasääntö toteutuu. Tämä on siis tämä yleispaketti. Eli äh, 2006 ehdotus komissiolta, eh, kun sitä verrataan tähän lainsäädäntöön, siihen ei tule mukaan eh, tämä eh, välttämättä lainvalintasääntö. Me teemme tätä tiivistettynä yhteistyönä ja mainitsin, että tässä nämä säännöt ovat sitovia kaikille jäsenvaltioille mutta tietyt osat on jätetty ulkopuolelle. Nyt me keskitymme ainoastaan sovellettavaan lakiin. Tässä on myös erillisiä välineitä ja täällä on komission ehdotuksessa on enemmän säännöksiä kuin edellisessä ehdotuksessa. Ja tämä on sidoksissa viime aikaiseen neuvottelu, viime kertaiseen neuvottelutulokseen. Hyvin tyytyväinen oli, kun sain kuulla, että parlamentti ja tämä valiokunta aikoo tehdä nopeasti töitä tämän asian parissa. Ja meidän mielestämme olisi tärkeää nyt mennä eteenpäin tässä koska tämä asia on ollut pitkään avoinna komission ensimmäisestä ehdotuksesta lähtien, ja me uskomme, että kun tarkastellaan tiukasti näitä kohtia, jotka esittelijä otti esiin, niin me voimme löytää sellaisen ratkaisun, joka palvelee kansalaisia, ja löydämme ratkaisun myös kohtuullisessa ajassa. Kiitoksia jälleen kerran parlamentille siitä työstä, mm, mitä se on tehnyt. Me mielellämme jatkamme tässä asiassa yhteistyötä. Thank you, Mrs. Kiitoksia Rouva Saastamoiselle. Ja nyt meillä on jonkin verran aikaa keskusteluihin. Rova Intveld, olkaa Hyvä, halusitteko te puheenvuoron? Voin puhua aika lyhyesti. Menen heti siihen, mitä esittelijä on sanonut. Minusta on hyvä, että tehdään eh, työtä reippaalla tahdilla. Minulla on kaksi kysymystä, kaksi kysymysmerkkiä. Nyt ensimmäistä kertaa käytämme tätä menettelyä ja siksi minulla kysymys onkin. Tulos on sellainen, että mikäli mukaan tulee useampia maita, niin laimeneeko tulos silloin? Jos nyt asiasta sopii 14 maata, pidetäänkö, pidetäänkö samat säännöt yllä, jos tulee muita mukaan. Sitten tätä kiirehtimistä tuomioistuimeen. Minusta on otettava huomioon se, että, että sehän on heikomman etu se, että voi viedä asian tuomioistuimeen. Tämäkin olisi otettava huomioon tässä asiassa. Kiitoksia. Seuraavaksi Romero Lopez. Haluaisin vähän lisätietoa tästä asetuksesta. Keskustelusta en saanut aivan selvää, mikä tilanne on EU-ssa asuvien EUn ulkopuolisten kolmansien maiden tilanne, jolla voi olla munkin kansallisuus. Ja nämä henkilöt ovat voineet mennä naimisiin kolmansessa maassa tai solmia avioliiton Euroopan unionin kansalaisen kanssa – sovellettaisiinko heihin tässä tapauksessa artikla 4, koska artiklaan 3 mukaan edellytetään molemminpuolista sopimusta. Näin ei kuitenkaan näissä tapauksissa yleensä käy naisten osalta kolmansissa maissa on yleensä syrjivämpi järjestelmä naisiin kohdistuen, joten sovellettaisiinko tähän artiklaa 4, niin että voisivatko he tuolloin valita asuinvaltion oikeudenkäytön. Tähän, tämähän olisi merkittävä edistysaskel, kun ajatellaan näiden henkilöiden integraatiota. Gracias. Paul Keller. Thank you. Um, I would like... Kiitoksia. Minä haluaisin tietää taas äh, siitä, onko nyt sellaisia näkymiä, että mukaan tulisi lisää jäsenmaita? Onko tällaista kehitystä nähtävissä? Olen samaa mieltä valmistelijan kanssa näistä asioista, joita hän halusi muuttaa. Minun mielestäni tosiaankin olen aivan samoilla linjoilla. Ja sitten täällä on yksi kysymys omaisuuskysymykset eivät ole mukana ilmeisesti tässä tiivistetyssä yhteistyössä, mutta omaisuuskysymykset ovat aina iso kysymys avioeroissa. Miten tätä asiaa käsitellään? Käsittääkseni jonkinlainen menettely tätä varten on. Siinä kestää hyvin kauan. Tämä saattaa olla se asia, joissa jotkut osapuolet ovat heikommilla. Kiitos. Thank you. If there are no... Kiitos. Eh, nyt jos ei tule lisää puheenvuoropyyntöjä, niin eh, voitaisiin vastata näihin teknisiin kysymyksiin ja sitten taas eh, esittelijä voisi puhua lopuksi. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti vain kysyttiin näyttääkö siltä, että onko nyt ilmaantunut muita hakemuksia. No ei näiden 14 lisäksi ei, mutta uskomme ja luotamme kyllä, että lisääkin tullaan esittämään. Ja uskomme, että ihan piakoinkin näin käy, kunhan tämä virallinen lopullinen päätös tiivistetystä yhteistyöstä on tehty. Uskon, että siinä vaiheessa hakemuksia tullaan jättämään lisää tuollahan menettely muuttuu. Komissio tulee eh, yksittäin tekemään päätökset myöhemmin liittyvien maiden osalta. Mitä tulee sitten omaisuusvaikutuksiin? Nykyinen astusehdotus todellakin käsittelee eron henkilöpuolta. Komissio kuitenkin on valmistelemassa ehdotusta, joka käsittelee seuraamuksia omaisuudelle avioliiton ja eron osalta. Kyseessä on niin sanottu avioliittojärjestelyesitys mm, ja tähän myös sovellettavan lain määräykset otetaan mukaan. Tietysti haluamme johdonmukaisen esityksen, jotta tuomioistuinten on helppo näitä lainvalintasääntöjä noudattaa omaisuuskysymyksiä myös näissä henkilökysymyksissä. Ja tässä esittelijä totesi, että myös huoltajuuteen liittyen olemassa lainvalintamääräyksiä. Totta näin onkin. Tästä on olemassa asetus ja sitten Haakin pöytäkirja myöskin. Eli on olemassa erilaisia perheen tilanteeseen eh, liittyviä määräyksiä jo olemassa ja pyrimme siihen, että eh, näissä määräykset ovat keskenään johdonmukaisissa suhteessa. Tässä nyt eh, lyhykäisesti vastaus viimeiseen kysymykseen. Ilman muuta kirjaan muistiin kaikki täällä käytetyt puheenvuorot. Back to you, Mrs. Gebhardt. Ja sitten Rova Gebhardt. Äh, die letzte Antwort äh, würde mich eigentlich... Niin, Ehkä <laughs> tässä tekisi mieli pitää pitkä esittelmä siitä, kuinka tärkeää olisi saada eurooppalainen lakikirja, varsinkin perheasioista. Koska todellakin on yksittäisiä yksittäisiä määräyksiä ja lakeja liittyen elatukseen, huoltajuuteen ja niin edelleen. Ja näitä kaikkia asioita ei käsitellä tässä esillä olevassa asetuksessa, eikä näin voikaan olla, koska tässä asetuksessa ei ole kyse muusta kuin siitä, mikä tuomioistuin on se, e, jonka e, puitteissa käsittely käydään ja mitä oikeutta siis noudatetaan. Ja tänä päivänä kun esimerkiksi omaisuuskysymyksestä puhutaan, Rouva Kelahan näihin viittasi, ei ole olemassa vielä eurooppalaista ratkaisua. Ja juuri siksi olisikin niin tärkeää, että on saataisiin aikaan konsensus ja on tällainen tiedotusvelvollisuus, jotta kaikki tietävät, kumpikin osapuoli tietää, mitä seuraa käytännössä siitä, jos tietty tuomioistuin valitaan. Eli mitä se mukanaan tuo. Tämä koskee myös elatus-, huoltajuuskysymyksiä ja Bryssel 2a myöskin. Eli nämä aspektit on huomioitava ja siksi tässä asetusehdotuksessa on valiteltavaa, että tätä osiota ei ole mukana. On erittäin tärkeää, että kansalaiset ovat oikeutettuja saamaan tiedon siitä, mihin he sitoutuvat, mitä tapahtuu, jos päätetään tietty oikeuspaikka valita artiklan kolme mukaisesti. No, Rova Romero, nämä integraatiokysymykset. Tähän on vaikea tässä vaiheessa antaa vastausta. Joudun lähemmin tarkastelemaan näitä aspekteja, myöskin tätä asiaa kolmansien maiden osalta, mutta olen tämän kysymyksen nyt laittanut muistiin ja seuraavalla kerralla tai tässä lausuntoluonnoksessa niin tulen kyllä asian huomioimaan, jotta saamme jonkinlaisen ratkaisun tähänkin. Tämä ilman muuta on myöskin erittäin tärkeä seikka. Ja Sofiille sitten Voin yhtyä siihen, mitä sanoit, sikäli että voi olla tärkeää antaa mahdollisuus myös heikommalle ja useimmitenhan tällöin kyseeseen tulee vaimo. Enkä puhu tästä pelkästään siksi, että itse olen nainen. Jos kumppanuudessa toinen osapuoli on heikompi, niin harvemmin se on henkilö, joka sitten aktiiviseksi ryhtyy päätöksenteossa, ei, vaan se on vahvempi osapuoli usein, joka sanoo, että nyt haluan eroon tästä suhteesta. Tämä on ongelma ja mm, todellinen tilanne, joka myöskin on huomioitava. <clears throat> Mutta sitten artikla kolme erityisesti tämä informed-sana eh, on tässä äärimmäisen tärkeä. Jotta ei synny tilannetta, että vahvempi, parempi, eh, paremmassa asemassa oleva osapuoli hankkii tiedot kaikista oikeudellisista eroavaisuuksista ja sitten tältä pohjalta tekee ratkaisun ja sitten heikompi osapuoli ei tiedä, mitä kaikkea tästä seuraa ja suostuu kuitenkin menettelyyn mukaan. Eli nämä ovat tärkeitä aspekteja ja haluaisin kiittää kaikista puheenvuoroista, kommenteista ja kysymyksistä. Ja näiden pohjalta lähestyn tätä asiaa vielä tarkemmalta kannalta. Kiitos. Thank you, Mrs. Gebhardt. Kiitoksia, Rouva Gebhardt. Tämä eh, on siis tuo esityslistakohta käsiteltynä. Eh, nyt syyskuu, 27. syyskuuta olisi käsittelypäivä. Me voimme 26. päivä äänestää lokakuuta tästä valiokunnassa, jos tämä, eli tämä sopii. Ja voimme sitten siirtyä seuraavaan esityslistä kohtaan, joka on numero 11. Luettelon vahvistamista ähm, kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään ja niistä kolmesta maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske annetun asetuksen 539-2001 muuttaminen. Ähm, meillä on tässä esittelijänä Tanja Fajon ja tässä käsitellään asetus ehdotusta ajatellen viisumihelpotusta Bosnia-Herzegovinaan ja Albanian äh, osalta. Tässä komissio on antanut ehdotuksensa äh, toukokuussa 27. päivä äh, asetukseksi ja nyt komission edustaja on herra De Brouwer. Hän on varajohtaja JLS pääosastosta. Hän antaa ehdotuksensa. Ja seuraavaksi kesän aikana tähän asiaan liittyen tehdään virkamatkoja. Ja tästä ensimmäisenä puhuu herra de Brouwer. Je, je... Kiitoksia puheenjohtaja. Voisin puhua aika lyhyesti, kun esittelen nämä ehdotukset. Aivan kuten itse sanoitte, nämä ovat aivan suorassa linjassa mietinnön kanssa, tai kertomuksen kanssa, jonka esittelimme suppeassa kokoonpanossa tässä valiokunnassa viime huhtikuussa. päätelminä tuosta tapaamisesta komissio hyväksyi 27.5. ehdotuksen, joka on nyt annettu teidän käsittelyynne. Sen tarkoituksena on myöntää viisumipoikkeus Bosnian ja Albanian kansalaisille – sen jälkeen, kun tietyt velvoitteet on täytetty. En nyt tässä muistuta teille menettelystä, jota tässä asiassa on noudatettu. Se oli aivan samanlainen kaikille Länsi-Balkanin maille. Tessalonikissa Euroopan unioni teki vahvan sitoumuksen näiden maiden kanssa ja, ja Koko tämä toiminta perustuu tiekartalle, jossa on useita kriteerejä, objektiivisia kriteerejä, jotka näiden maiden on täytettävä. Arviointimme äh, tuloksena oli se, että nyt on hetki äh, kumota viisumipakko, mutta vielä on yksi välietappi jäljellä, nimittäin se, että tarkistamme, mitä edistystä olisi tehtävä kolmella alalla kussakin maassa. Muistutan tästä Albanian osalta kyseessä on uudelleenkotouttamispolitiikan kehittäminen, kun kyseessä ovat takaisin palanneet albanialaiset sekä se, että vahvistetaan Lainsäädännön puitteiden täytäntöönpanokapasiteettia järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption osalta. Ja edelleen kyseessä on lainsäädännön täytäntöönpano, joka koskee järjestäytyneen rikollisuuden rikostuottojen konfiskointia, eli takavarikointia. Bosnia-Herzegovina oli samantapaiset kriteerit, eli se, että kehitetään ja vahvistetaan täytäntöönpanon kapasiteettia järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption alan puitteiden osalta. Sitten nämä kaksi muuta kriteeriä ovat aivan samanlaiset. Ne koskevat sitä, että harmonisoidaan rikoslainsäädäntö Brukon alueen ja liittovaltion tasolla. Ja toisaalta kyseessä on progressiivinen toimintaohjelman täytäntöpano, joka hyväksyttiin maaliskuussa 2010 ja joka koskee sähköistä tietojen välitystä poliisiin, viranomaisten ja syyttäjän välillä. Nämä ovat selkeitä objektiivisia kriteereitä, ja olemme tämän kertomuksen päätelmistä keskustelleet Bosnian ja Albanian viranomaisten kanssa. Mitä tulee näiden kriteereiden toteuttamisen tarkastamiseen, siihen käytetään asiantuntijoiden tarkastusmatkoja ja päivämäärä sovitaan yhdessä kyseisten maiden kanssa. Tavoitteena on tietenkin tehdä niin, että edistyksen ansiosta näiden asiantuntija matkojen tuloksena voitaisiin todeta, että kriteerit ovat tulleet täytetyiksi molemmissa maissa. näille matkoille on jo vahvistettu väliaikaiset toistaiseksi ähm, päivämäärät Bosnia 5-8.7. Albania 12-15.7. Mutta nämä päivämäärät on vielä yhteisesti vahvistettava ja ennen tämän viikon loppua meidän pitäisi saada vahvistus näistä molemmista maista. Mikäli tämä aikataulu pätee, Meidän pitäisi pystyä jättämään neuvostolle ja Euroopan parlamentille syyskuun alussa arviointikertomus komissiolta, joka on tulosta näiltä matkoilta ja jossa on mukana jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kertomukset. Tämän jälkeen on neuvoston ja parlamentin tehtävänä ottaa kantaa tilanteeseen, kun heillä on kaikki tiedot käytössään. Komissio on jo usean kertaan täällä todennut, että kyseessä on objektiivinen tiukka menettely, jonka tarkoituksena on tukea merkittävän poliittisen tavoitteen toteutumista. Kukaan ei kiistä, kuinka merkittävä ja tarpeellinen tämä toimi on. Nyt pyrimme konkretisoimaan poliittisen sitoumuksen, joka on tehty Länsi-Balkanin maiden suhteen ja vielä täytäntöönpano loppuun asti, niin kuin Serbian, Montenegron ja entisen Makedonian tasavallan kanssa tehtiin viime viikolla. Näin saatiin valmiiksi vapaan liikkuvuuden alue, tai ainakin alue jo, jo jossa viisumipakkoa ei enää ole. Minun on korostettava sitä, että koko tämän menettelyn aikana komissio on voinut nauttia täydellisestä yhteistyöstä ja vahvasta sitoumuksesta kaikkien Bal- Länsi-Balkanin maiden asianomaisten yksiköiden taholta ja myös poli- poli- poliittisen eh, poli- poliitikkojen ja hallitusten taholta näissä maissa. Emme tietenkään ole vielä aivan prosessin lopussa, mutta jo tässä vaiheessa komissiossa olemme ymmärtäneet, että tämä on ollut erittäin voimakas väline kun, sen edistämiseksi, että näissä maissa on saatu aikaan merkittäviä uutuuksia, esimerkiksi maahanmuuttovirtojen hallinnointi, asiakirjojen mm, turvaaminen, järjestäytyneen rikollisuuden torjuminen, vähemmistöjen oikeuden vahvistaminen ja syrjinnän välttäminen. Joka kerta on todellakin tapahtunut merkittäviä uudistuksia näissä maissa. Tietenkin tässä on Euroopan unionin komissio ollut tukemassa niin, että näihin tähän tavoitteeseen päästäisiin ja viime kädessä viisumipakko voitaisiin poistaa. Mutta kuten sanoin, emme ole vielä aivan tien päässä. Tiettyjä etappeja on vielä jäljellä, mutta meillä ei ole mitään epäilystä siitä, etteikö nämä näiden kahden maan viranomaiset ole täysin sitoutuneita pyrkiessään vastaamaan tähän haasteeseen. Noudatamme arviointimenettelyä jota olemme käyttäneet tähänkin asti. Se on erittäin tiukka ja objektiivinen ja uskomme, että voimme antaa asian käsi- eh, parlamentin ja neuvoston käsiteltäväksi syyskuussa. Ja näin silloin toimitamme tämän arviointikertomuksen. Kiitoksia. Ennen kuin annan puheenvuoron valiokunnan jäsenille, eh, kysyisin, haluaako puheenjohtaja valtion edustaja edu, eh, lisätä tähän vielä jotakin. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Tehän jo tiedätte Espanjan sitoumuksen koskien Länsi-Balkania sekä jäsenvaltiona että puheenjohtajavaltiona. Aikanaan olimme erittäin tyytyväisiä Ruotsin kauden aikana siitä, että Serbia ja Montenegro sekä entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia otettiin luetteloon maista, joiden kansalaiset eivät tarvitse viisumia tullessaan Euroopan unionin alueelle – Olimme tuolloin tyytyväisiä näiden kolmen maan ponnistelusta tähän tavoitteeseen pääsemiseksi. Tässä samassa puitteissa olemme tyytyväisiä ponnistelusta ja tuloksista, joista komissio puhui, jotka koskevat Albaniaa ja Bosniaa. Näiden ansiosta komissio on voinut 27.5. ehdottaa viisumipakon poistamista Schengen alu Schengenin alueelle tulemisessa näille kahdelle maalle sitten, kun kaikki ehdot on täytetty. Olemme vakuuttuneita siitä, että Albania ja Bosnia ja Herzegovina tekevät kaikkeensa niin, että nämä ehdot, jotka on vielä täytettävä, täytetään ja näin luodaan perusta sille, että neuvosto ja parlamentti voivat tehdä asianmukaisen päätöksen ajallaan niin, että näiden kahden maan kansalaiset voivat nauttia viisumivapaudesta. Komissio esitteli tämän ehdotuksen niin sisä- ja oikeusasioiden ministereille viime Luxemburgin kokouksessa ja tänään, tänä aamuna käytiin ensimmäinen kes- keskustelu jäsenvaltioiden asiantuntijoiden keskuudessa neuvostossa. Nyt odotamme näiden asiantun- komission asiantuntijoiden matkojen äh, arviointikertomuksia koskien äh, ehtojen täyttymistä tässä menettelyssä. Kiitoksia puheenjohtaja. Signora Juste. Now we hear from the... Kiitoksia ja nyt kuulemme vielä esittelijää ja varjoesittelijöitä. Rouva Fajon ensin. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä päätin, että puhuisin tänään Slovenia. Aion vaihtaa Slovenian meillä, me olemme siellä loppu minuuteilla Englantia vastaan jalkapallossa ja olemme häviöllä. Ja haluaisin tosiaan nyt kiittää komission edustajaa ja neuvostoa myös näistä johdantosanoista. Esittelijänä Bosnia, Herzegovina ja Albanian osalta minä olen erittäin tyytyväinen, kun näen, että komissio on täällä mukana ja sitten toukokuun lopussa jo pyrittiin hankkiutumaan eroon näistä viisumeista tuolla alueella. Ja nyt Espanjan puheenjohtajakaudella olen ollut tyytyväinen tähän edistykseen. Haluan kiittää myös varjoesittelijöitä ja Bosnia-Herzegovinan ja Albanian viranomaisia. Haluaisin niin ikään käyttää, e, kiittää. Tämä on meidän valiokunnallemme erittäin tärkeä asia. Me olemme usein painottaneet, että viisuma, viisumivapautusmenettelyt pitäisi viedä päätökseen Länsi-Balkanilla mahdollisimman nopeasti. Ja tähän liitäisi mukaan Kosovon joka on ikään kuin viisumivuoropuhelun ulkopuolella. Bosnia-Herzegovina ja Albania ovat viime vaiheillaan eh, kumpikin maa, aivan kuten komissio on jo myöntänyt, eh, kumpikin maa on edistynyt viime kuukausina merkittävästi. Ja Olettaisin, että komission asiantuntijat käyvät näissä maissa ennen kesätaukoa, jotta voidaan arvioida, miten on edistystä tapahtunut. Minun tietojeni mukaan kumpikin maa on valmis ja maat sanovat, että kaikki ehdot voidaan täyttää jo tässä vaiheessa. Olen kuitenkin samaa mieltä siinä, että nämä kriteerit ovat pää edellytys ja kummankin maan pitää täyttää nämä edellytykset ennen, ennen kuin viisumivapautukseen ryhdytään. Tämä on hyvin tärkeä vaihe, varsinkin nuorille näillä alueilla, koska nuoret odottavat kovasti mahdollisuutta äh, matkustaa vapaasti Euroopan unioniin. Joskus äh, minä pelkään, että unohdamme sen tosiseikan, että nämä maat ovat aivan lähinaapureitamme ja ne odottavat kovasti mahdollisuutta päästä lähemmäksi EUta. Tällä hetkellä olemme rahoituskriisissä eikä EU ehkä ole niin innostunut lisälaajentumisista, mutta olen silti sitä mieltä, että on tärkeää osoittaa tällaista poliittista tahtoa meidän osaltamme, että haluamme avata ovet Länsi-Balkanin kansalaisille, varsinkin sen jälkeen, kun he täyttävät kaikki nämä ehdot. Minulla on tässä kuitenkin kysymys esitettävänä, niin minkä tähden silloin, kun esitämme tämän ehdotuksen, eikö voitaisi mainita myös päivämäärää? Viime viimeksi äh, annettiin kyllä äh, päivämäärä 2010 äh, tammikuun ensimmäinen, mutta tänä vuonna tällaista päivämäärää ei mainittu. Haluaisin kysyä, johtuuko tämä poliittisen tahdon puutteesta vai jostakin muusta syystä. Haluaisin myös kehottaa kaikkia asettamaan tietyt aikataulut ja puitteet. Tässä tarvitaan kannustimia aikataulua ajatellen. Tämä on tekninen prosessi ja tämä on ollut koko ajan oikeastaan teknistä prosessia. Tässä viime vaiheissa siitä on tullut vasta poliittinen prosessi ja jotta saadaan aikaan suotuisa tilanne, niin äh, täytyy huomata, että äh, Bosnia-Herzegovinassa on tulossa vaalit syksyllä ja poliittinen kampanja on juuri kiehumispisteessä. Äh, kumpikin puolue käyttää hyväkseen tilannetta, mutta ihmiset joutuvat loppuviimeksi kärsimään, jos emme saa tuloksia aikaan. Albaniassa poliittinen tilanne on hyvin, hyvin jännittynyt ja tästä syystä niin tai ehkä EUlla on laajentumiskrapula ja minä en kuitenkaan haluaisi sulkea viisumiteitä enkä rakentaa uusia muureja. Haluaisin vedota parlamenttiin ja tähän valiokuntaan, jotta voisimme tehdä kaikemme, jotta äänestetään tämän mietinnön puolesta. Äänestetään siitä heti kesä, tauon jälkeen, sen jälkeen kun asiantuntijakertomus on julkaistu, pyytäisin tai kysyisin komissiolta, onko mahdollista saada arviointi meille heti ensimmäisessä kokouksessamme 3.9. Tällä tavoin voisimme äänestää syyskuun kakkosessa tästä mietinnöstä. Ja tällä tavoin me säilyttäisimme sen sitoumuksen, jonka, johon olemme ryhtyneet neuvoston ja komission kanssa, että käsitellään nämä maat prioriteettijärjestyksessä heti, kun täytetään ehdot. Haluaisin pitää sanamme. Kyse on siitä, Eh, eh, että eh, annetaan liikkumisen vapaus, ei, mm, poistetaan nämä viisumirajat ja nuoret voivat matkustaa vapaasti niin, että he ymmärtäisivät eurooppalaiset arvot ja estetään se, että he ajautuvat pois EU-sta. Minä vetoan teihin, jotta teemme kaikkien mahdollisen, jotta onnistumme tässä. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Ja nyt eh, varjoesittelijä Naroa Bilt. Kiitos. Eh, komission ehdotus on tervetullut. Tiedämme, miten paljon se merkitsee Bosnian ja Albanian kansalaisille, eli ma- vapaa matkustamisen mahdollisuus Schengenin alueelle. Edistystä on hienosti tapahtunut eh, näissä maissa ja se on tärkeää, ei pelkästään kun puhutaan viisumikysymyksistä, vaan tällä on paljon laajemmatkin yhteiskunnalliset vaikutukset, kun ajatellaan eh, näiden maiden tulevaisuutta eurooppalaisia perheitä. EPP on ollut tällä linjalla alun alkaen jo, ja haluaisimme tätä viisumivapautusmenettelyä nopeuttaa ja helpottaa prosessia täällä niin pitkälle kuin mahdollista. Voin yhtyä tähän ehdotettuun aikatauluun. Ja siinä vaiheessa sitten luotamme komission raportointiin, kun komissio kertoo, että kriteerit ovat täyttyneet. On myöskin tärkeää, että kriteerit ovat samat kuin kolmen muun maan osalta. Ja tässä talossahan käsittely kolmen maan osalta käynnistyi ennen kuin kaikki kriteerit olivat täyttyneet. Ja uskon ja luotan, että Albanian ja Bosnia-Herzegovinan viranomaiset todellakin ovat sitoutuneet tähän asiaan, jotta kaikki kriteerit saadaan täytettyä. Ja hyvä puheenjohtaja, olen valmis tekemään yhteistyötä valiokunnan esittelijän ja kollegojen kanssa, jotta olisi mahdollista saada vuoden loppuun mennessä aikaan viisumivapausmenettely myös Bosnia-Herzegovinalle ja Albanialle. Niin, would you like? Eh, kiitoksia. Seuraavaksi äh, Rova Sargentini. Eh, sitten äh, Botskut. Dank u wel, voorzitter. Ik zal mijn reactie kort geven, want ik sluit me aan bij mevrouw Fajon de Kiitoksia. Minäkin haluaisin tähän osallistua tuen täysin sitä, mitä esittelijä juuri sanoi. Tulin juuri Bosniasta ja minusta on erittäin tärkeää, että nuoret pääsevät irti tuosta eristyksen tilasta niin, että heillä on mahdollisuus matkas, matkustaa ja avata näkökulmia. Minun tietääkseni me itsekin viime vuonna vetosimme komission päätöslauselmassa ja pyysimme, että, että Bosnia-Herzegovina autettaisiin mahdollisimman pian. Olen yhtä mieltä Rova Biltin kanssa siinä, että meidän on käytettävä samoja kriteerejä. Meidän olisi tehtävä tämä sama Bosnia-Herzegovinan kanssa ja mainittava päivämäärä. Uskon, että tästä voitaisiin äänestää syyskuun toisessa täysistunnossa niin, että ennen lokakuun vaaleja tällainen eurooppalainen perspektiivi oli se todellisuutta Balkaneille. Uudistuksia tulee, niin kuin olemme nähneet. Olemme nähneet, että tämä järjestelmä voi toimia katalysaattoreille. Siksi meidän on jatkettava samaa tiellä. Busutil. Kiitoksia, herra Busutil. Thank you, Mr. Chairman. Very briefly, I wish to... Aivan lyhyesti voin yhtyä käytettyihin puheenvuoroihin, mitä tulee varsinkin tähän päivämäärään, mutta on painotettava myöskin tämän valiokuntakokouksen merkitystä. Ei ehkä vaikuta paljon miltään tämä kokous, koska vapaa liikkuvuus meille on ihan itsestäänselvyys. Meille, meillähän se jo on, mutta kun puhutaan Albanian ja Bosnian kansalaisista, niin tämä on erittäin tärkeä asia, koska tässä on kyseessä ensimmäinen askel integraation suuntaan mutta me emme välttämättä ymmärrä tämän kaiken, tämän askeleen merkitystä, näin ollen tämän meidänkin keskustelumme merkitystä täällä. Monet ehkä heistä seuraavatkin varsin suurella mielenkiinnolla tämän päivästä keskusteluamme täällä, koska sillä on ihan suuri merkitys heidän elämälleen. Ja sitten vielä yksi varovaisuuden sana, varsinkin näiden maiden viranomaisten suuntaan. Viisumivapautushan ei tarkoita vielä EU-kansalaisuutta eikä täysiä vapaan liikkuvuuden oikeuksia sellaisia kuin meillä on, eikä pidä paikkaansa eikä ole oikein, jos tällaisena se myydään kansalaisille, että olisi vapaus tulla Euroopan unionin alueelle eh, tekemään töitä, opiskelemaan ja niin edelleen, samoin kuin EU-kansalaisilla on. Eli tähänkin ehkä he pääsevät jonain päivänä, mutta siitä ei keskustella täällä tänään. Ja tärkeää olisi, ettei vääränlaisia eh, odotuksia herätettäisi. Tässä puhutaan viisumivapautuksen myöntämisestä. Siitä siinä on kyse, eikä mistään muusta. Kiitos. Eh, kiitoksia eh, herra Busitil. Tämä valiokunta tekee työtänsä, olipa paljon väkeä tai sitten ei aivan oikeassa olette, että tämä on tärkeä asia. Ja nyt takaisin komission pakeille. Nyt haluaisimme kuulla vastauksen. Täällä on useita kysymyksiä esitetty komissiolle jo. Kiitoksia puheenjohtaja. Luvallanne puutun ainakin kolmeen asiaan. Komissio ei todellakaan ole vahvistanut mitään viimeistä päivämäärää ehdotuksessaan viisumipakon purkamiselle. Kyse ei ole mistään unohduksesta, vaan se oli aivan tarkoituksellinen päätös. Viisumipakon poistaminen astuu voimaan silloin, kun nämä kolme kriteeriä on täytetty, jotka vielä ovat näiden maiden osalta täyttämättä. Ja kun lainsäätäjä eli te ja neuvosto ovat sitä mieltä, että komission kertomuksen pohjalta nämä kriteerit todella on täytetty. Euroopan parlamentin ja neuvoston käsissä tämä asia siis on sen jälkeen, kun niillä on käytettävissä, käytettävissä komission arviointikertomus. Nämä voivat asettaa päivämäärän silloin sille, koska viisumipakko poistetaan. Sitten kertomuksestamme Rova Fajon mainitsi, että teillä on kokous 3. syyskuuta. Tässä vaiheessa en voi sitoa komission käsiä ja luvata, että kirjallinen kertomus olisi tuolloin käytettävissä, mutta uskon, että mikäli valiokunta ne toimii, toivoo, niin 3. syyskuuta voisimme suullisesti teille kertoa näiden tarkastusmatkojen tärkeimmistä tuloksista. Ja kirjallinen versio toimitettaisiin teille sitten myöhemmässä vaiheessa. Kolmas kohta, puheenjohtaja, tämä on erittäin tärkeää. Siihen viittasi useat puheen käyttäjät, muun muassa herra Busutili, ja se koski tämän eh, viisomi pakkoon poistamisen ulottuvuutta, koska se ovat lyhytaikaiset viisumit, ja sitä, että olisi vältettävä väärinkäsitykset tässä suhteessa. Komissio on täysin tietoinen tietenkin tästä asiasta, mutta sen lisäksi kumppanuusmaiden hallitukset, Albanian ja Bosnian hallitukset ovat myös täysin tietoisia tästä. Tästä syystä näissä molemmissa tapauksissa maiden viranomaiset ovat ryhtyneet valistuskampanjoihin, joiden tarkoituksena on välttää väärinkäsitykset ja niissä täsmennetään, mitä oikeuksia liittyy viisumipakon poistamiseen ja mitä rajoituksia siihen myös liittyy mikä on mahdollista, mikä ei ole mahdollista sen jälkeen, kun viisumeja ei enää ole pakko pyytää, jos haluaa matkustaa EU-maahan. Tämä on täysin keskeinen asia. Komission mielestä kyseessä on äärimmäisen tärkeä vaihe. Ja tähän harjoitukseen ovat nyt todella molempien maiden hallitukset ryhtyneet. Menneisyydessä tämän vuoden alussa olikin joitakin sattumuksia, joihin nopeasti kyseisten maiden hallitukset puuttuivat, ja jotka selkeästi antoivat ymmärtää, että tämä viisumipakon poistaminen oli ymmärretty väärin. Joten nyt on todella ryhdytty valistuskampanjoihin Albaniassa ja Bosniassa, ja tämä rauhoittaa meitä kyllä. Ja niiden ansiosta voimme kuvitella, että tämän alkuvuoden kaltaisia ylilyöntejä ei enää tapahtuisi. Kiitoksia. Rover. Kiitoksia vielä kerran, herra De Brouwer. Onko vielä kommentteja? Ehkäpä eh, esittelijä, tavaraesittelijä Rova Fajon. Niin, kiitoksia kovasti näistä lisäselvityksistä. Haluaisin eh, tässä yhteydessä vain vahvistaa tämän toiveemme, että saamme suullisen kertomuksen asiantuntijakäyntien jälkeen syyskuun alussa heti, joten jos se on mahdollista saada pöytäkirjaankin, niin hyvä olisi. Olen tyytyväinen siihen, mitä sanottiin. Nämä tiedotuskampanjat ovat meneillään kummassakin maassa. Ja me lisäämme suuren yleisön tietoisuutta myöskin. Ihmiset tietävät, että kyse on vapaasta liikkuvuudesta, jolla on tietyt rajoituksensa. Ja jälleen kerran haluaisin vedota teihin kaikkiin, jotta päätetään ennen kesää aikataulusta. Minä olen hiukan eh, eh, Minusta on hiukan sekavaa, koska viime vuonna ei määritelty päivämäärää, mutta tämä on hiukan aiheuttanut sekannusta mielestäni. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Ei lisäkommentteja siis tästä asiasta. Ymmärrämme, että esittelijä antaa eh, mietintöluonnoksen 12.13. Eh, niin. heinäkuussa ja sitten pitää asettaa määräaika ajatellen näitä asiantuntijakäyntejä, jotka pitäisi hoitaa kesän kuluessa. Tämä siis sopii ja me voimme mennä seuraavaan esityslistakohtaan, joka on numero 12 numero 12 parlamentin kanta neuvoston muuttamaan talousarvioesitykseen vuodeksi 2011 pääluokka 3 komissio. Tässä on minun oma toinen työasiakirjani 2011. Minä olen itse laatinut, laatinut sen live-valiokunnan puolesta. Niinpä tätä lausuntoluonnosta on nyt jaettu ja ottaisin esiin päänäkökohdat tästä lausuntoluonnoksesta. Borrador de... Kuten tiedätte, kyseessä on lausuntoluonnos, jonka tarkoituksena on se, että ähm, Libe-valiokunta antaa lausunnon budjettivaliokunnalle. Lausuntoluonnos on jaettu teille ja siihen on tehty budjettitarkistuksia. Mistä pitäisi keskustella seuraavassa kokouksessamme 12-13 heinäkuuta ja äänestys on suunniteltu toinen syyskuuta kokoukseen. Tämä on ainoa mahdollisuus, koska meidän on jätettävä lausunto budjetti valiokunnalle 8. syyskuuta. Ja meillä on vain yksi päivämäärä ennen tätä 8. syyskuuta, se on sen, tämä toinen syyskuuta, tarkistusten jättämisen määräajasta. Jos haluamme tarkistukset kaikilla virallisilla kielillä ennen äänestystä, niin määräajaksi tarkistuksille on vahvistettava 18. elokuuta ja silloinhan parlamentti on lomalla. Mutta jos valiokunnalle sopii se, että kaikkia tarkistuksia ei käännetä, niin voisimme lykätä määräaikaa 26.8. kello 12 eh, mennessä. Silloinhan parlamentti palaa lomilta töihin. Jos teille sopii, niin voisimme vahvistaa tarkistusten jättämisen määräajaksi 26.8. kello 12, mikäli vastalauseita ei ole sisällöstä. Teillähän on tuolla lausunnon perustelut. Meidän on oltava hyvin tietoisia tästä kontekstista, jota leimaa raju talous- ja rahoituskriisi, ja se vaikuttaa kaikkiin jäsenvaltioihin. On siis luultavaa, että budjetti leikkauksia tulee, ja on luultavaa, että neuvosto tulee supistamaan talousarvion luonnosta vuodeksi 2011 ja siksi meidän on tarkkaan määriteltävä omat painopistealueemme. Kuten tiedätte, pilottihankkeiden ja valmistelevien toimien määrä on noussut. Me olemme saaneet 14 ehdotusta näitä varten. Tämä on paljon suurempi määrä kuin viime vuonna. Viime vuonna meillä oli kaksi valmistelevaa tointa ja yksi pilottihanke. Libe-valiokunnan osalta. Tässä tilanteessa meidän on todella pohdittava prioriteetteja, koska emme voi hyväksyä kaikkia näitä valmistelevia toimia ja pilottihankkeita. Sitten ohjelmista. Meidän kannattaa varmasti erityisesti viitata kolmeen kohtaan. Ensinnäkin Frontex-virasto, ja sen asetuksen uudistaminen materiaalihankintoja varten. Tässä ehdotetaan budjettilisäystä. Se, se koskee koko tätä Libe-valikunnan lukua. Frontexin osalta ehdotetaan varauman lisäämistä, joka voitaisiin vapauttaa siinä tapauksessa, että Frontexin toimia pyydetään, niin kuin käy tilanteissa, joita aikaisemmin olemme havainneet tapauksissa, joissa on ollut vaikeuksia maksattaa alun perin sovittuja summia. Sitten olisi mainittava erikseen perusoikeusvirasto Siihen on pyydetty, se on pyytänyt omaan budjettiinsa merkittäviä lisäyksiä. En usko, että näin merkittävää budjettilisäystä voidaan hyväksyä, mutta varmasti perusoikeusviraston budjettia on lisättävä, koska se on kehitysvaiheessa. Libe-valiokunta on aina tukenut tätä virastoa. Budjettia ei voida nostaa 50 prosentilla, mutta Kyllä sitä ainakin viidellä prosentilla olisi lisättävä. Mikäli tarkistuksia tulee tämän budjetin lisäämiseksi, niin meidän on suhtauduttava avoimesti näihin pyyntöihin. Minä ainakin suhtaudun avoimesti. Olen kuullut täällä joitakin pyrkimyksiä lisätä perusoikeusviraston budjettia ja uskon, että voimme käsitellä niitä. Mitä sitten tulee tietosuojan Artikla 29 komitean puheenjohtaja ja nyt entinen ryhmän puheenjohtaja ja nykyinen puheenjohtaja ovat kertoneet meille vaikeasta rahoituksellisesta tilanteesta artikla 29 työryhmässä ja pyytävät tukea mikäli valiokunnan jäsenille sopii se, että vahvistaisimme tietosuojabudjetin, niin voisimme pyrkiä löytämään ratkaisuna yksiköiden kanssa. Olen siis avoin ehdotuksille, joiden kautta voitaisiin Niitä voidaan tässä keskustelussa nyt tuoda esille. Abrimos una discusión sobre este proyecto de opinión. No niin, jos teillä sopii, niin avaan, avaamme keskustelun tästä lausuntoluonnoksesta. Aluksi voisimme ehkä kuulla komissiota. Rova Henriette. Pariet. Onko hän paikalla? Por favor, si quiere, si quiere, si quiere opinar. Olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä alustuksesta. E, ihan muutama alustava kohta tässä vaiheessa. Tosiaankin mitä tulee e, valmisteleviin toimiin ja e, pilottihankkeisiin. Olen tyytyväinen teidän varovaisuuteenne ja varauksellisuuteenne ajatellen, että rajoitetaan mahdollisimman paljon näitä valmistelevia toimia Nykyisessä puiteohjelmassa meillä on mahdollisuus yhteisön toimiin tai sitten teknisen tuen budjettiin. Joissain tapauksissa voimme tällä tavoin rahoittaa näitä toimia ja tietyissä ohjelmissa on jo sellaisia toimia, jotka liittyvät juuri näihin valmisteleviin toimiin. Me olemme saaneet luettelon budjettipääosastosta ja me valmistelemme omaa vastaustamme näihin ehdotuksiin ja annamme sen budjettipääosastolle ja se välitämme teille myös. Aivan kuten te mainitsitte, nyt olisi toivottavaa pitäytyä lisäarvossa, joka, jota on jo nykyisissä ohjelmissa. Ja sillä tavoin, että pysytellään näissä budjettiraameissa. Mitä tulee sitten Frontexiin? Siihen tapaan, jolla budjettikohta on muotoiltu. Me otamme huomioon me otamme huomioon jo rahoitusnäkymät eh, ja ne katot ja ne marginaalit, jotka meillä on käytössämme. Ja me otamme huomioon myös nyt kun laskemme meidän määrärahojamme, otamme huomioon ne summat, joita ei ole käytetty edellisen kauden aikana. Eh, varsinkin maksumäärärahojen osalta, joten eh, nämä summat pitäisi eh, lisätä vielä kyseisen vuoden määrärahoihin. Tällä tavoin Frontexin budjetti on laskettu 2010 85 miljoonaa ja sitten 2011 80 miljoonaa ja eh, budjettiviranomainen eh, on lisännyt vielä 5 miljoonaa edellisvuodesta ja meillä on tässä ylijäämä, joka on noin 6 miljoonaa euroa. Niinpä Frontexilla on tällä hetkellä varaumia käytössään ja ne pitää käyttää ennen kuin me käytämme nämä siirretyt maksumäärärahat Frontexin osalta me olemme ehdottaneet, että jäädytetään Frontexin määrärahoja, koska siellä on merkittävästi avoimia virkoja. 44 täyttämätöntä virkaa. Ja tämä on tämä ei kyllä oikeuta sitä, että pyydettäisiin lisämäärärahoja, mutta nyt operatiivisten kustannusten nousun takia eh, voimme myöntää lisämäärärahoja. Ja eh, tämä Frontex-kysymys on tällä hetkellä käsittelyssä, joten uskoisin, eh, se, että laitetaan tietty määrä rahaa varauksiin, sillä tavoin voidaan toimia ja tällä tavoin voimme katsoa, että miten asia kehittyy ja voimme sitten katsoa, voidaanko ne rahat vielä vapauttaa. Mitä tulee perusoikeusvirastoon, siinäkin eh, olen aivan samaa mieltä teidän kanssanne pitäisi olla varovainen. Eh, aivan kuten Frontexin osaltakin me olemme noudattaneet näitä rahoitusnäkymien eh, summia. Toisaalta taas on aivan totta, että tämä virasto käyttää hyvin budjettimäärärahansa. Se on hyvä asia ja voimme vain hyväksyä tämän. Voimme olla tyytyväisiä siihen työhön, jota virasto on tehnyt, ainakin tiedonkeruussa. Yleensä ottaen me emme ole vastahakoisia siinä, että lisätään perusoikeusviraston määrärahoja – siinä määrin, kun nämä korotukset ovat järkeviä ja ne vastaavat todellisiin tarpeisiin, joita virastolla on. Meidän puolestamme tutkimme mahdollisuutta lisärahoitukseen ajatellen kolmannen pilarin toimia ja mm, mm, summan suunnilleen 2 miljoonaa euroa. Ja uskoisin, että tämä varovainen lähestymistapa määrärahojen nostamisessa perusoikeusviraston osalta saa meidän tukemme. Sitten artikla 29, Working Party. Ymmärrän kyllä, että tällä ryhmällä on tarpeita. Me olemme keskustelleet tämän työryhmän puheenjohtajan kanssa, aivan kuten tekin. Ja haluaisin muistuttaa, että näistä töis, näiden töiden rahoitus tulee yleisestä budjettikohdasta, budjetista, eli erilaiset virkamatkabudjetit. Ja tässä on hyvin vähän mahdollisuuksia joustoihin. Tässä pitää olla varovainen. Me emme voi tässä, tässä suhteessa täysin vastata vielä komission puolesta. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten äh, herra Van de Kamp. Gracias, signor. Um, op de eerste plaats wil... Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin Minäkin haluaisin kiittää ja onnitella puheenjohtajaa, koska tämän lausunnon rakenne on erittäin tasapainoinen. Siinä on hyvin tasapainoisella ja selkeällä tavalla hahmoteltu meidän valiokuntaamme koskevia talousarvioesityksiä. esityksiä. Tästä äh, jo nousi joitakin kysymyksiä. Nämä Pilottihankkeet ja valmistelevat toimet. Tällä on todella paljon kysyntää. Pilottihankkeita varten. Mm. Mitäs, miten eh, budjettivaliokunta saataisiin hyväksymään ne hankkeet, eh, joita me haluamme edistää? Mikä on teidän strategianne? Ette varmaankaan mene tuonne budjettivaliokuntaan eh, ja risti käsiänne. Sitten eh, Euroopan parlamentin budjettileikkauksista ja säästöistä. Se pitäisi ilmoittaa hyvissä ajoin niin, että voitaisiin tehdä luetteluita prioriteeteista. Alankomaissa esimerkiksi on leikkauksia, ja ne ovat lineaarisia leikkauksia. Ei tämä ole minusta hyvä, vaan pitäisi priorisoida leikkaukset. Sitten Frontexista komissio aivan selvästi kertoi, mitä Frontexin kanssa tapahtuu. Ja talousarviota toteutetaan täysin. Sitten vielä viimeinen kysymys perusoikeusvirastosta. Puheenjohtaja, ymmärrän kyllä, että suhtaudutte vastahakoisesti, mutta tämä on ensimmäinen askel, jos budjettia voidaan lisätä enemmän, niin kyllä EPP-ryhmä tulisi tukemaan lisäyksiä. Näin haluaisin reagoida tähän lausuntoon. Kiitoksia. Thank you. Eh, Frau Keller. Kiitoksia. Sitten Rouva Kela. Have a few. Tästä työasiakirjasta olisi jotain kysyttävää. sivulla kaksi näistä maksusitoumuksista puhutte 1.8 kohdassa ja sitten tässä olisi huomioitava myöskin pakolaisvirrat. 3,7 e, miljoonaa allokoitu. Ymmärtääkseni tätä rahastoa ei koskaan ole käytetty, hyödynnetty, eli katsotteko sen olemassaolon edelleen hyödylliseksi. Ja sitten Frontexin osalta niin kuin jo totesin, Frontex siltä on jäänyt käyttämättä kymmenisen miljoonaa euroa, eli ne ovat jääneet käyttämättä. Ja ehkä kannattaisi tarkastella sitä, tarvitseeko Frontex mahdollisesti sitten enemmän varoja vai olisiko syytä leikata, jos näyttää siltä, että lisärahoitusta ei tarvita, niin se silloin myöskään kannata myöntää. Loogisestihan näin on. Ja sitten sivulla viisi. Tässä on hieman epäselvä kohta, eli tämä lisäksi kolme miljoonaa varoja Frontexille. En oikein tiedä, mitä tällä tarkoitetaan tuloilla, revenue, eli tarkoitetaanko tällä ylijäämä varoja edelliseltä vuodelta vai mihin tässä viitataan. Ja sitten tämä toinen asiakirja, työasiakirja seuraavanlaisia kysymyksiä esittäisin perusoikeusviraston osalta. Esitetty pyyntö lisärahoitukselle ja 5 prosenttia oli vastauksenne. Kysyisin nyt, teittekö mitään arviota eh, Lissabonin sopimuksen voimantulon jälkeen, mitä, täällä, mitä tähän viraston tulee, miten päädyitte 5 prosentin suosituksen? Johtuuko tämä siitä, että katsoitte, että työtaakka on lisääntynyt 5 prosentilla? Kuinka tähän 5 prosenttiin on päädytty? Oletteko arvioineet jollain tavalla tätä lisääntynyttä työtaakkaa sen määrää, jonka pohjalta sitten nämä lisärahoitusarvioinnit myöskin olisi mahdollista tehdä? Ja sitten IT-järjestelmien koordinointivirasto on hieman outoa mielestäni, että tässä on myönnetty niin paljon varoja eh, virastolle, jota ei ole vielä edes perustettu. Me eh, voitaisiin ajatella turvapaikavirastoa, eh, sehän on perustettu, siitä on äänestettykin jo. Ja tässä voin yhtyä siihen näkemykseen, että kannattaisi tarkastella uudelleen, voidaanko tässä vaiheessa jo myöntää varoja ja olisiko se syytä summan olla näin suuri, koska esimerkiksi tämä turvapaikkavirasto saa ensimmäisenä vuotena vain puolet tästä summasta. Kiitos. Mr. Busutil. Herra Busutil. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myös alustuksesta. Pari kommenttia eh, Van de Kampin kommenttien lisäksi mitä tulee pilottihankkeisiin ja valmisteleviin toimiin, kun tarkastelen tätä asiakirjaa 2009, meillä oli kolme pilottihanketta ja valmistelevaa tointa. 2010 näitä oli vain kaksi, yksi pilottihanke vain. Meidän täytyy olla katsoa, että Libe on kyllä läsnä näillä tärkeillä alueilla. Tätä varten me tarvitsemme koordinointia ja ehkä meidän pitäisi heittää tämä viesti kaikille ryhmille, jotta voimme varmistua siitä, että saamme aikaan sopimuksen ja Libe on edelleen läsnä tällä alueella. Jos emme sovi tästä, niin on mahdollista, että budjettivaliokunta sivuuttaa toiveemme Eh, tiedän, että pyyntöjä on tehty useita. Täytyy kuulla, mitä komissio sanoo tästä ja olen varma siitä, että muita pyyntöjä tulee vielä ajan myötä, mutta minun mielestäni on tärkeää, että me koordinoimme poliittisten ryhmän, ryhmien kesken ja saamme aikaan yhteisen lähestymistavan ehm, näihin eh, hankkeisiin. Sitten Frontextista en ole aivan samalla eh, viivalla kuin komissio Frontextista meillä on tulossa katsaus tästä virastosta ja on todennäköistä, että Frontex saa nyt omat varansa joko liisauksen kautta tai sitten nostojen kautta. Joitakin säädöksiä pitäisi tähän tulevaan budjettiin saada asiasta ennemmin kuin että odotetaan, että tämä lainsäädäntö tulee voimaan. Siinä hukataan kokonainen vuosi. 2011han eh, ei olisi mitään eh, määrärahoja sitten tätä varten. On tärkeää, että komissiolle ja Frontexille, eh, että saadaan kuulla, mitä on mielessä rahoitusnäkökulmasta minkälaisia määrärahoja voisi odottaa. Mitä tulee sitten turvapaikka toimistoon. Käsittääkseni johtaja ei ole vielä nimitettykään. Voisiko komissio kertoa meille lisää siitä, miten käytetään tämä budjetti, josta äänestettiin jo tänä vuonna? Minkälaista aikataulua siinä on näkyvissä, jotta voisimme varmistua siitä, että tämä toimisto on toiminnassa eh, tämän vuoden aikana, koska ei kannata budjetistakaan keskustella, ellei eh, tätä toimistoa saada pystyyn. Sitten ohjelmista vielä solidaarisuus ja eh, maahan muuttokysymykset. Mielenkiintoisia nostoja tässä Euroopan palautusrahasto, niin kotouttamisrahasto ja pakolaisrahasto. Minua huolestuttaa tässä nyt hiukan se, että analyysiä ei ole juurikaan näistä ohjelmia koskien ja jopa tiedon puutetta. Me, eli tämä, nämä varat, joista olemme vuosi toisensa jälkeen äänestäneet näihin ohjelmiin, miten niitä varoja on käytetty, onko varoja käytetty tehokkaasti ja riittävän kustannustehokkaasti, olemmeko saaneet lisäarvoa ja e, tämä asia on tullut e, ennenkin esiin. On tärkeää, että me saamme tämän tyyppisen tiedon mahdollisimman nopeasti. Ja sitten e, perusoikeusvirastosta lopuksi. Jos on pyydetty lisämäärärahoja. Meidän pitää olla avoimia, mutta pitää olla myös perustelut tällaiselle nostolle. Kiitos. Bien, gracias. Niin, kiitoksia. Eh, aivan kuten tässä mainittiin, kyse ei ole ainoastaan talouskriisistä, joka ennustettavasti eh, nyt eh, on sellainen, että meidän pitäisi katsoa myös tällaisia budjettirajoituksia ja myös sitä, että Lissabonin sopimus on tulossa voimaan tästä me saamme ikään kuin uudet toimintasäännöt. Me olemme hyvin varhaisessa vaiheessa, kun nyt laadimme lausuntoa, joka annetaan budjettivaliokunnalle. Ja tässä nimenomaan asiat, jotka tulevat oikeuden turvallisuuden vapauden alueelle. Tämä puitepäätös. Meillä on ainoastaan yksi käsittely parlamentin ja neuvoston kesken lainsäädäntöprosessin toimijoina. Olemme, tämä on aivan erityinen lainsäädäntöprosessi ja siinä kyseessä on käsittely parlamentin ja neuvoston kesken ja kyseessä on mahdollisesti sovittelumenettely jonka tulos vahvistetaan kummassakin toimielimessä. Niinpä ehdotan, että Me toimimme läheisessä yhteistyössä varjoesittelijän kanssa Van de Kamp ja Rova Verja on myös varjoesittelijä, niinpä meidän pitäisi kokoontua ja Raro meidän pitäisi keskus, kes, keskustella varjoesittelijöiden kesken ja asettaa painopistealueet, koska huomaatte jo tässä vaiheessa meidän täytyy asettaa painopistealueet. Nyt on ehdotuksia tullut jo paljon, 14 tointa ja hanketta otsakkeeseen 3a ja meidän pitäisi kokoontua, jotta saamme aikaan yksimielisyyden painopistealueista. Niinpä me voisimme tätä yhdessä miettiä. Minusta vaikuttaa siltä, että tämä tässä kun Lissabonin sopimus on tullut voimaan, on tärkeä katsoa, että laadukkuus säilyy budjetin täytäntöönpanossa. Ja meidän täytyy olla mahdollisimman tarkkoja silloin, kun budjettia täytäntöön pannaan ja katsotaan, miten nämä puoli menee. Ja tässä useaan otteeseen on viitattu myös SIS-sopimuksen äh, täytäntöönpanoon ja muihin äh, Frontex-virastoon liittyviin näkökohtiin. Minusta vaikuttaa siltä, että meillä on vielä liikumavaraa tässä äh, heinäkuun ajan ja me voisimme määritellä tosiaan näitä määrärahalisäyksiä lisäyksiä Eh, varsinkin kun mietitään, että elämme kriisin aikoja, on aivan selvää, että eh, oikeudenvapauden eh, turvallisuuden alueella, meidän omalla alueellamme mennään yli 12 prosenttiin ja noin 12,9 prosenttia ja kaikki virastot lisäisivät määrärahojaan pyyntöjensä mukaisesti. No niin, emme aivan tarkalleen ole saaneet tietää näitä rahalisäyksen pyytöjä, mutta yksi määrärahalisäyksen pyyntö on 50 prosenttia ja tämä suhteessa aikaisempiin määrärahoihin. Minun mielestäni on järkevää pyytää määrärahojen lisäystä, mutta meidän täytyy olla viraston kanssa yhteistyössä ja me haluamme tietää perustelut näin merkittäville määrärahan nostoille. Ei, emme voi myöntää tuosta vain 50 prosentin määräraha nostoa, 10 miljoonaa euroa. Mutta minun mielestäni meidän täytyy suhtautua avoimesti määräraha lisäyksiin, esimerkiksi 5 prosenttiin. Voimme tukea niitä, mutta meidän täytyy nyt katsoa, mitkä ovat perustelut näille määrärahan nostoille. Tämä on siis työskentelymalli. Meidän täytyy olla varjoesittelijöiden kesken tiiviissä yhteistyössä. Ja sillä tavoin ensi kerran, kun keskustelemme, seuraavan kerran, kun keskustelemme heinäkuussa, niin me tiedämme, jotka ovat, mitkä ovat nykyohjelmien painopistealueet. there's any further comments from the commission. Kiitoksia. Onko vielä komissiolta jotain lisäkommentteja? Yes, the commission. Niin, komissio. Ymmärtääkseni siellä oli yksi kysymys vielä. Yritän vastata joihinkin kysymyksiin, joita minulle esitettiin. Rova Kyller kysyi Frontex-määrärahojen käytöstä. Yksi selitys tähän on, ovat nämä jäsenvaltioiden myöhässä tulleet pyynnöt koskien Frontexin määrärahoja yhteisten ohjelmien käynnistäminen tapahtui aika hitaasti ja jäsenvaltiot pyytävät korvauksia Frontexilta yleensä aika myöhään ja tämä osittain selittää ylijäämät. Mitä sitten tulee näihin eh, sidottuihin määrärahoihin? Kyseessä on budjettimenettely, joka on hiukan monimutkainen, mutta kun yhteisön budjetista on myönnetty rahoja, joita ei ole käytetty, vaikka jollekin virastolle, se tekee perintäpyynnön niin, että käyttämätön osa palaa yhteisön budjettiin. Mutta tätä varten on erityinen budjettikohta, joka on näiden määrärahojen alkuperäinen kohta. Nämä kohd- määrärahat, joita Frontex ei käyttänyt, palaavat yhteisön budjettiin ja ne laitetaan uudelleen tänne Frontex-toiminnan budjettikohtaan ja ne on käytettävä ennen seuraavan vuoden tuoreita määrärahoja. Siksi näitä kutsutaan assigned revenues tittelillä. Mitä sitten tulee tähän tietojärjestelmän viraston määrärahat, joita on pyydetty tätä varten ovat varaumissa. Olemme sitä mieltä, että mikäli lainsäädäntömenettely sujuu normaalisti. Virasto voitaisiin perustaa vuoden 2011. Jälkeen voisimme ryhtyä eh, rekrytoimaan henkilökuntaa vuoden 12, vuonna 2011, mutta varat ovat varaamissa niin kauan, kunnes virasto todella perustetaan. Sitten herra Bussutilin kysymykset koskien Frontexin valtuuksien muutoksia. Komissio on suhtautunut varovasti Frontexin budjettiin. Tämä pätee kaikkiin virastoihin. On korostettava sitä, että komission lähestymistapana on ollut varovainen lähestymistapa niin, että otetaan huomioon budjettikohtien todellinen käyttö aikaisempina vuosina. Suhtaudumme avoimesti lisäbudjettipyyntöihin, mikäli virasto tekee konkreettisia erityisiä pyyntöjä koskien materiaalihankintoja ja näin. Toistaiseksi ei ole käynyt, mutta tietenkin tulemme perehtymään tähän pyyntöön aikanaan. Sitten varoista. Väliarviointi on tulossa ensi syksynä. Nämä ohjelmat astuivat voimaan vuonna 2007 ne käynnistyivät hieman myöhässä johtuen oikeusperusten myöhäisestä hyväksymisestä. Nämä ohjelmat käynnistyivät todellisesti oikeastaan vasta vuonna 2008 ja väli, eh, väliarviointi tehdään siis tämä, tämän vuoden syksyllä ja loppuvuodesta voimme sitten kertoa tarkemmin näiden solidarisuusrahastojen täytäntöönpanosta. Kiitoksia puheenjohtaja. D'accord. Hyvä. Jos teille nyt sopii, herra Van de Kamp, me voisimme kutsua koolle kokouksen varjoesittelyiden kanssa ensi eh, Strasbourgin viikolla. Ehkä voimme tavata eh, varjoesittelijät eh, Van de Kamp, Verjat, Alvaro, ja menemme sitten yksityiskohtiin silloin niin, että saamme aikaan sellaisen lausunnon, joka on poliittisten ryhmien hyväksyttävissä. Ja se antaa poliittisen viestin budjettivaliokunnalle, LIBE-valiokunnasta. Jos tämä teille sopii, niin menemme näin eteenpäin. Helra de vielä yksi huomio. Voin kyllä yhtyä siihen, mitä Rova Kela esitti. Eli tämä olisi hyvä käsitellä näistä perusoikeusvirastokysymyksistä jo etukäteen, että ymmärrettäisiin, mitkä todelliset tarpeet ovat myself, I mean, I have... Totta kai eh, minä olen saanut eh, tiedotuksen eh, virastolta ja sieltä tosiaan on pyydetty 50 prosentin budjettimäärärahojen nostoa. Meidän täytyy katsoa tarkemmin, onko tämä järkevä pyyntö, onko se kohtuullinen, onko se toteutettavissa, ajatellen budjettinäkymiä, joka on edessämme. Ja minä ehdottaisinkin, että järjestämme viraston johtajan herra Jeromin äh, kanssa äh, kokouksen ja sitten äh, voisimme lähettää koordinaattoreille jäsenille, valiokunnan jäsenille tiedonannon tästä, jotta voidaan arvioida sitten näitä syitä, jotka ovat määrärahan noston takana, ovatko ne päteviä syitä. E, Sopiiko tämä? Oikein hyvä, kiitos. E, no niin, e, tämä varmasti riittää nyt tästä iltapäivän kokouksesta. Ja nyt pyydämme poistumaan paikalta niitä, jotka eivät ole koordinaattoreita, jotta voimme pitää tosiaan suljetuin ovin koordinaattoreiden kokouksen. En usko, että täällä kaikki ovat vielä paikalla. Äh, herrat Alvaro ja Moraes, äh, heille voitaisiin soittaa. Voimme kokoontua mahdollisimman nopeasti äh, koordinaattorien kokoukseen. Kiitoksia ja huomenna kello yhdeksän jatkamme kokoustyöskentelyä. Täällä on puheenjohtajavaltio edustettuna Espanjan sisäministeri ja oikeusministeri Ruval Kavan eh, ja Kamanjo tulevat kello yhdeksältä siis. Kiitos.